keskusteluun helmikuussa. Seuraavaksi esityslistansa unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja komission varapuheenjohtajan julkilausuma Irakin tilanteesta. Annan siis puheenvuoron jälleen takaisin paronitar Ashtonille. Olkaa hyvä. Uh, Madam President, thank you. honourable members. Arvoisa puhemies, Hyvä, että jäsen, kun tarkastelemme Irakia tänään, edistystä on tapahtumassa, vaikka maassa on edessä hyvin paljon haasteita vielä. Haluan tänään keskittyä Irakin nykytilanteeseen ja tulevaisuuteen. Maana ei ole paljon potentiaalia ja monia menestyksiä viime kuukausilta. Tänä päivänä väkivalta on vähäisempää kuin koskaan vuoden 2003 jälkeen. Siitä huolimatta järkyttäviä iskoja tehdään jatkuvasti hallituksen instituutioita vastaan. Siviiliuhrien määrä vuonna 2009 oli kuitenkin en, vähemmän kuin puolet vuoden 2008 lukumäärästä. Mitä tulee sitten uskon lahkojen väliseen väkivaltaan? suhteessa vuosiin 2006-2007 tänä päivänä tilanne on paljon parempi kuin aikaisemmin. Irakilla on uusi perustuslaki, ja on järjestetty useita vaaleja, joissa ihmisten osallistuminen oli suuri, suuri, suuren suurta luokkaa, vaikka riskeili paljon, että demokratia on pikkuhiljaa juurtumassa. Viime vuoden vaalit sujuvat suhteellisen hyvin kaikille Irakissa. Seuraavat parlamenttivaalit 7. maaliskuuta 2010 saattavat olla jälleen aimoaskel eteenpäin kohti Irakin demokratian juurruttamista, vakauttamista. Meidän kannalta mitä tarkoittaa sitä, että Irakin tukeminen ja työ Irakin puolesta täytyy saada jatkumaan, siksi kunnes edistystä tapahtuu vielä enemmän. EU on antanut yli miljardi euroa Irakille vuoden 2003 jälkeen tukeen annettu peruspalveluiden varmistamiseen, inhimilliseen kehitykseen, hyvän hallintoon, poliittiseen prosessiin ja myöskin kapasiteetin rakentamiseen ja koulutukseen. Kaikki on tehty yhteistyössä irakilaisten asettamien prioriteettien valossa. Uchasta Lex on lukuisia kertoja toiminut maassa Irakin pyynnöstä. Tälläkin hetkellä kouluttaa ihmisiä myöskin Irakin sisä- ja ulkopuolella. EU on ollut tässä johtavassa asemassa myöskin antamassa vaalien järjestämisen yhteydessä apua. Jatkamme Irakia tässä suhteessa ja muissakin asioissa, siksi kunnes Irakin omat instituutiot voivat ottaa täysimittaisen vastuun maan asioista. Järjestys on hyvää. Nyt keskitytään siksi yhä enemmän siihen, että Irak itse, itse ottaa ohjat käsinsä ja saadaan aikaan pitkän aikavälin kehitystä. Hiljattain allekirjoitettiin energiayhteistyötä koskevaa yhteistyömuistio kumppanuusyhteistyösopimus. Ollaan allekirjoittamassa ensimmäiset sopimukset EUn ja Irakin välillä ovat tällä hetkellä laadittavina. Poliittinen vuoropuhelu, kauppa ja myöskin säännönmukainen yhteistyö ja kehitysapu jatkuvat. Haluamme laajemittaisemman ja syvällisemmän poliittisen vuoropuhelun Irakin kanssa. Vuoropuhelussa mukana, mukana myöskin ihmisoikeudet. Parlamentti on ollut erittäin kiinnostunut Irakin tilanteesta ja olettaaksemme Euroopan parlamentin ja Irakin neuvoston, Irakin johtavan neuvoston välinen yhteistyö vain jatkuu ja syvenee. Näin uskomme ja toivomme. Tulevat vaalit ovat erittäin tärkeitä. Niiden pitäisi olla vapaat ja oikeudenmukaiset. Ilman kansainvälisiä kumppaneita tai yhdessä kansainvälisten kumppaneiden kanssa me valvomme vaaleja erittäin tarkalleen. EU lähettää myöskin vaalitarkkailuryhmän arvioimaan vaalien tuloksia ja vaalien suimista jälkikäteen ja sitten se antaa suosituksensa. Irak on nyt menossa oikeaan suuntaan. Toivottavasti uusia instituutioita käytetään hyväksi niin, että saadaan aikaan tarjota myönnytykset ja kompromisseet, jotta kansallinen sovinto voi syntyä. Meidän täytyy tukea Irakia yhdessä YK ja koko kansainvälisen yhteisön tuella. Ja nyt mielelläni keskustelen teidän kanssa tästä aiheesta. Kiitoksia. Aloitamme keskustelun ryhmien nimessä puheenvuorot ensimmäiseksi. EPP-ryhmän nimissä edustaja De Lange. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Ja, dank u wel, eh, voorzitter. Kiitos eh, puhemies. Minä haluaisin myös kiittää korkea edustaja hänen sanoistaan ja hänen optimismistaan. Toki on myös positiivisia merkkejä ja te puhuitte muun muassa se, että ihmisiä on kuollut iskuissa vähemmän tulevista vaaleista, mutta onnistuneet vaalitkaan eivät vielä luo demokratiaa ja oikeusvaltiota. Ja Schiller sanoi, että enemmistön voima ei ole mikään todiste äh, oikeudenmukaisuudesta. Tässä on kysymys myös vähemmistöistä ja niiden kohdalta olen todellakin huolestunut ja minä olen pettynyt, että en edes kuullut vähemmistösanaa teidän puheessanne. Miksi minä olen huolissani? Human Rights Watch ilmoittaa, että vähemmistöjä siellä jatkuvasti seurataan ja, ja, ja vainotaan. Siellä on kristittyjä, on ajettu pois kodeistansa, kirkkoja on poltettu. Eilen 52-vuotias äh, vihannesten myyjä ammuttiin kadulle. Vaikuttaa siltä, että nimenomaan nämä kristilliset vähemmistöt halutaan ajaa pois äh, Irakista. Niitä oli alun perin 850 000 ja tällä hetkellä 385 000 ja noin 100 000 heistä on pakolaisina omassa maassa. Euroopan unioni ei voi katsoa hiljaisena päälle. Artiklassa 2 mainitaan ihmisoikeudet ja ihmisoikeuksien alaisuudessa myös vähemmistön oikeudet yhtenä Euroopan unionin ydinarvona. Vähemmistöjen kunnioitusta me vaadimme Euroopan unionin 27 jäsenvaltiossa ja teidän te- te- tehtävänne korkea edustaja on vaatia sitä myös kansainvälisesti. Te olette itse sanoneet, että komissio on tällä hetkellä keskittynyt lähellä yleiseen tukeen, demokratian rakentamiseen ja infrastruktuuriin ja jälleen rakennukseen YK kautta. Minä haluaisin nyt kuulla teiltä, että millä tavalla te tulette huolehtimaan siitä, että Euroopan unionilta annettava budjettituki ja poliittituki, poliittinen tuki koskisi myös näitä äh, vähemmistöjä. Ei se koske ainoastaan Irakia, mutta Irakissa nyt se on meidän ensimmäinen prioriteettimme. Kiitos. Grazie per il gruppo dell'Alleanza Progressista. Seuraavaksi sosialistien ja demokratian ryhmän nimissä edustaja Kosta kaksi minuuttia. Komissario Ashton, eh, penso sia... Puhemies, komission jäsen Ashton, mielestäni on erittäin tärkeää, että Euroopan parlamentti käyttää hyväkseen tämän keskustelumahdollisuuden, kun ajatellaan maaliskuun tilannetta Irakissa. Irakin poliittinen menettely näyttely on osoittautunut, kuten sanoitte, kiinnostavaksi, mutta se on vielä hyvin herkkä. On siis pyrittävä vahvistamaan uusia instituutioita ja pitämään kiinni poliittisesta tasapainosta. Tämä on keskeistä, jos halutaan, että Amerikan joukot vetäytyvät elokuusta, elokuussa aiheuttamatta suurempaa ongelmaa siellä suunnien kurdien osallistuminen liittovaltion rakenteisiin on lain kautta taattava. Haluaisin viitata myös siihen päätökseen, jonka mukaan sun eh, kristittyjä lähinnä olevat puolueet eh, suljettiin pois vaaleista. Tämä varataan demokraattisen eh, kehityksen. Euroopan unionin on seurattava tätä vaalimenettelyä, kuten olette sanoneet, mutta sen on oltava myös kunnianhimoisempi suhteessa Irakin yhteisön ohjelma EU Just Lex sitoo meidät suoraan Irakin järjestelmän parantamiseen ja demokraattisten instituutioiden vahvistamiseen sosialistit ja demokraatit ryhmänä pitävät myönteisenä sitä, että neuvosto on päättänyt laajentaa tätä ohjelmaa 38.2010 asti. Meidän on vahvasti tuettava Irakia yhteistyöohjelmien kautta niin, että osallistumme maan vakauttamiseen ja vahvistamme parlamenttia on muistettava, että monet jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä Irakin kanssa, muun muassa Italia. Sillä on merkittävä kulttuuriyhteistyöohjelma. Poliittinen tasapaino Irakissa on keskeistä paitsi Irakille myös koko tälle alueelle. Se on strategisesti tärkeää. Tavoitteena on päästä yli nykyisistä selkkauksista ja varmistaa rauha. On parantava suhteita Turkin kanssa ja Kurdistanin kanssa. Tämä on myönteinen askel Tiedämme, että Irak on edelleen maa, jossa on erittäin vakavia turvallisuus- ja ihmisoikeusongelmia ja myös talousongelmia. Kym, kym, 10 prosenttia siirtolaisia siellä on kristilliset, uskonnollisia ja etnisiä vähemmistöjä. Se on erittäin vaikea tilanne. Meidän on toimittava vielä selkeämmin on, käytettävä, on myös tuettava paikallisia eurooppalaisia Irakissa työskenteleviä järjestäjiä naiset voivat tässä tilanteessa olla strategisia toimijoita, jotta voidaan helpottaa väestön tilannetta. Kiitoksia sitten ALDE-ryhmän nimissä. Edustaja Van Baalen, kaksi minuuttia. Thank you, high representative. Kiitoksia, korkea edustaja. Tosiasia on, että Irakin tilanne ei ole rauhoittunut se on tosiasia. Mikä tarkastellaan Irania? Iran pyrkii yhä enemmän vaikuttamaan Irakin asioihin paljon enemmän kuin mitä on tarpeellista, varsinkin maan eteläosassa, siellä missä asuu Shia-vähemmistö. En kuuluta, että korkea edustaja olisi millään tavalla viitannut Iranin toimiin. Iran kuitenkin jatkuvasti soluttautuu yhä enemmän Irakkiin. Miten EUn pitäisi toimia niin, että Iran pysyy Iranissa eikä puutu Irakin asioihin. Mikäli puhutaan maan pohjoisosasta, siellä on suuri ongelma Turkin ja Irakin välillä, nimittäin Kurdistan. Tietystikin voidaan todeta, että sissi, sissien vastainen sota maan pohjoisosassa on aivan legitiimiä. Ja myöskin Turkin puuttuminen alueen toimiin mutta kuitenkin autonomisen Kurdistanin alueen pitäisi voida itse kehittyä haluamallaan tavalla. Ja kun puhutaan energiaa koskevasta yhteistyö- tai ymmär- yhteisymmärrysmuistiosta, niin tässä yhteistyössä muistaa, että kyse ei ole sotilasvaltiosta. Tästä muistiosta pitäisi Myöskin ehkä keskustellaan Kurdistanin autonomisen hallinnon kanssa, koska kyse on myöskin kirkukista ja siitä, kuka omistaa kirkukin öljykentät. Onko tätä otettu huomioon? Niin ikään haluaisin esittää kysymyksen tai pyytää, että kiinnittäisitte huomiota siihen, että Irakin turvallisuuspalvelu on edelleenkin huonosti koulutettua, eikä se toimi kunnolla. Meidän pitäisi tukea oikeusvaltion kehittämistä mutta mikäli meitä pyydetään auttamaan, meidän pitäisi myöskin auttaa turvallisuusjoukkojen kouluttamisessa. Lähestymistavan täytyy olla kokonaisvaltainen, olipa sitten kyse energiasta, taloudesta tai vakaudesta. Kokonaisvaltainen lähestymistapa on tarpeen myöskin naapurivaltioiden suhteen. Meillä täytyy olla yhteinen näkemys. Voisitteko nyt antaa jotain osvittaa siitä, että että EU toimii siellä todellakin yhtenäisenä. Grazie. La parola eh, all'onorevole Iva. Kiitoksia edustaja Evans, puolitoista minuuttia. Vihreät aleryhmän ryhmän nimissä, olkaa hyvä. Thank you, President. And can I... Kiitos puhemies. Kiittäisin paaronitar Ashton ja hänen lausunnostaan. Minusta on tärkeää mainita, että tämänpäiväinen keskustelu tapahtuu tapahtuu tämän yhdistyneen kuningaskunnan tiedustelun pohjalle ja siihen, mitä legitiimiyttä meillä on ollut sinne mennä. Moni meistä uskoi, että syy hyökkäykseen oli nimenomaan joukkotuheaseet. Kun nyt sitten suunnitellaan sodan jälkeistä Irakia, on käytetty kaiken näköisiä sanoja eh, sotilaallisten ja eh, diplomaattien puolelta, joten eipä ole eh, omituista, että kaikilla näillä toimilla on ollut aikamoisia seurauksia. Pärnöntä Rashton sanoi, että paljon on tapahtunut, mutta ongelmia on silti vielä. Ei ole lainsäädäntöä, joka suojelisi esimerkiksi vähemmistöjä Irakissa. Siellä on jatkuva pakolaisongelma naispoliitikot, toimittajat, heitä kaikkia. Pyydän teitä puhumaan hitaammin, koska muuten tulkit eivät pysy perässä. Voisitteko vähän hidastaa tempoa, muuten tulkit eivät todellakaan pysy perässä. Sorry. naispoliitikot, toimittajat, ihmisoikeusaktivistit, heitä on kadonnut tai heitä on tapattu, tapettu. Itsemurhaiskut jatkuvat. Maaliskuun 7. päivä on tarkoitus järjestää vaalit ja kuten kollega täällä äh, mainitsi, niin äh, lähes 500 sunnipolitiikkoa on estetty osallistumasta, äh, e-, estetty heidän ehdokkuutensa. Ja tämä varmasti tulee johtamaan lisäjännitteisiin. Viime marraskuussa eh, EUn puheenjohtajamaa kehotti eh, Irakia poistamaan kuoleman tuomion, mutta eh, Irakissa on kuitenkin yhä vielä kuolemaan tuomittuja vankeja, ja nämä kuolemaan tuomitut eivät välttämättä ole saaneet ollenkaan reilua oikeudenkäyttöä Käyntiä EUlla on vastuu huolehtia siitä, että maailmassa on demokratia ja että ihmisoikeuksia kunnioitetaan. Irakissa on kolme prioriteettia. Pitää rakentaa koulutusjärjestelmää ja terveysjärjestelmää, pitää tukea ihmisoikeuksia – ja rakentaa oikeusvaltiota. Tämä on pohja kaikelle tulevalle työlle. Meidän täytyy ryhtyä kuitenkin välittömiin toimiin, kuten esimerkiksi kuolemantuomion poistamiselle ja haavoittuvien ryhmien suojattelu ja huolehtia ihmisoikeuksien ja demokratian voimaantulosta. Kiitoksia. Seuraavaksi ECR-ryhmän nimissä edustaja Stevenson, yksi minuutti. Kiitoksia, rouva puhemies. Parlamentaara Ashton, vaalit eivät tule olemaan vapaat ja oikeudenmukaiset Irakissa. Kymmenen vuotta sitten oikeusasioita käsittelevä komissio esti Salian Mutia osallistumasta vaaleihin. Hän on Irakin parlamentin jäsen ollut jo neljä vuotta. Hänet on estetty nyt asettamasta ehdolle vaaleissa. Ei ole mitenkään sattumanvaraista, että tämä kielto tulee yli 500 irakilaista sekurismia kannattavaa poliitikkoa oli, joutuivat toimien kohteeksi, kun tämä oppositiojohtaja, joka on puuttunut tilanteeseen, mulla ovat nyt kieltäneet häntä asettumasta ehdolle. Joe Biden, varapuhemies, on jo protestoinut tätä kieltoa vastaan. Toivottavasti te, parantar Ashton, niin ikään reagoitte niin kauan kuin tohtori al-Mutlah ei saa oikeuksien takaisin. Me emme voi tunnustaa, että nämä vaalit ovat millään tavalla oikeudenmukaiset. Grazie per il gruppo confeder- Kiitoksia. Seuraavaksi gue ryhmän nimissä edustaja Meijer, Meijer puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia Rova Ashton en ole kylläkään yhtä mieltä optimistisesta suhtautumisesta. Se on tietenkin hyvä, mutta tässä Irakin tilanteessa me emme voi olla optimistisia. Sen osoittaa sekin, että Euroopan komissio on päättänyt, että se ei lähetä tarkkailijoita, koska niiden, heidän turvallisuuttaan ei voida taata. Minun mielestäni tämä tilanne puhuu puolestaan on totta, että ette halua puhua menneisyydestä. Se on kuitenkin välttämätöntä. Kyseessä on maa, jossa on yli miljoona henkilöä kuollut, neljä miljoonaa joutunut siirtämään. Siellä on käyty epäoikeudenmukaista valheisiin perustuvaa sataa, sotaa. Siellä ei ollut mitään joukkotuhoaseita eikä al ja Assad Husseinilla ole mitään linkkejä. Tietenkin yhdysvaltalaiset öljyyhtiöt halusivat päästä käsiin öljyyn. Tämä on totta, tämä on todellisuutta se ei voi jatkoa näin. Ei voi olla niin, että joukot pysyvät paikalla. Se vääristää tilannetta. En ole ollenkaan ihmeessäni, että tämä päätös, joka koskee maallisten puolueiden osallistumista, että se johtaisi siviiliselkkauksen, on eurooppalaisia suurlähetystä, jotka, jotka ennakoivat jopa sotilaallista vallankaappausta. Teidän on työskenneltävä mahdollisimman tehokkaasti, jotta valloitusjoukot saadaan maasta pois. Se vääristää tilanteen. YK olisi otettava ohjat, sen olisi se päästävä siirryttämään tilanteeseen ja palattava pikkuhiljaa normaalitilanteeseen ja sovellettava kansallista oikeutta niin kuin tähän mennessä koska vielä tehty. Kiitoksia. Se per il gruppo Europa. Kiitoksia EFDn ryhmän nimissä edustaja Belder. Yksi minuutti. Kiitos. Korkea edustaja, jouluyönä 2009 useita kirkkoja Irakissa suljettiin. Ja siellä on ollut pommi uhkauksia ja tämä johti erittäin huonoon tilanteeseen. Sen lisäksi kirkoilla, kirkot ovat myös ilman näitä uhkauksia usein tyhjiä sen vuoksi, että yhä useammat kristityt ovat jättäneet kaksoisvirtain maan. Väkivalta heitä kohtaan on vain lisääntynyt. Ennen kirkkoa oli jälleen kolme kuolettavaa iskua Mossulissa. Ja sen lisäksi esimerkiksi Kirkutissa on tapahtunut paljon kidnappauksia ja murhia ja sen vuoksi sadat kristilliset perheet ovat paineet. Jos Irakissa oli vuonna 2003 noin puolitoista miljoonaa kristittyä, noin puolet heistä on paennut sen vuoksi, että siellä on tapahtunut näitä uskonnollisia puhdistuksia, joita ovat tehneet ääri-islamistiset liikkeet. Ja mitä Euroopan neuvosto ja Euroopan unionin jäsenvaltiot eh, tekevät, kun Irak afganistanisoituu. Toivon, että te korkea edustaja voisitte tähän sanoa jotain. Miten kaksoisvirtain maa, miltä se tulee näyttämään ilman kristittyjään? Tuleeko se olemaan suvaitsevampi? En usko sitä, enkä usko, että se tulee myöskään Euroopan turvallisuuden hyväksi. Grazie, iniziamo adesso la lista degli altri... Kiitoksia, sitten siirrymme muihin puhujiin. Pyydän, että pidätte kiinni puhu, puheajoista, koska Olemme nyt vähän myöhässä. Aloitamme edustaja Baseskusta puolitoista minuuttia. Înalt representant, aștam, doamnă președinte, pregătit... Kiitoksia, puhemies, korkea edustaja. Arvoisat naiset ja herrat, parlamenttivaalit ja presidentin vaalit ovat johtaneet uuteen koalitioon. Maana pääministeri pyrkii kuitenkin tekemään vanhan tyyppistä yhteistyötä vanhan koalition kanssa. Jotkut ryhmittämät maassa ja ehdokkaat, jotkut oppositioehdokkaat eivät ole päässeet vaaleihin ehdokkaiksi. Me täytyy varmistaa, että vaaliyhteys järjestää myöskin kansanäänestys kirkukin tilanteesta. On hyvinkin mahdollista, että Irakin turvallisuustilanne jopa heikkenee jotkut voivat asettaa vaalien tulokset kyseenalaiseksi, vastustaa tuloksia, ja tämä saattaa johtaa jännitteisiin. Bagdadin hallitus pyrkii lykkäämään kansanäänestystä sopimuksen suhteen, joka liittyy yhteistyöhön Yhdysvaltojen kanssa. Kyse on polttoaineiden myynnistä, energiayhteistyöstä. Ihmisiä telotetaan. Tälläkin hetkellä 900 odottaa kuolemantuomion toteuttamista. Ihmisiä kirjoitetaan edelleenkin ja ihmisiä pakotetaan tunnustamaan kirjoittamisen avulla. Ja ylipäänsäkin ihmisoikeustilanne on surkea. Lisäksi korruptoituneisuus on syvälle juurtunutta. Entinen kauppaministeri esimerkiksi on jouduttu pidättämään. Mitä Irakin suhteisiin tulee? Romania pyrkii siihen, että että, että sosiaalisesta avusta siirrytään siviilitason yhteistyöhön. Meidän täytyy kuitenkin pitää kiinni lupauksistamme Irakin suuntaan ja kantaa oma korttimme kikoon. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Gomes, puolitoista minuuttia. turvallisuuskysymykset ja demokratiaedistykset Irakissa on sekä, joita on vahvistettava ja laajennettava. On myönteistä, että viime kuukausina liittoutumia on uudistettu ja etnisiä ja uskonnollisia rajoja ylitetty. Ne ovat leimanneet Irakin politiikkaa viime vuosina. Esimerkiksi se, mitä tapahtui kurdipuolueelle, on hyvä esimerkki siitä, mitä sanoin, mutta lähes 500 suunnipolitiikan poissulkeminen ei helpota asiaa ja kyseenalaistaa vaalimenettelyn ja voi aiheuttaa uusia konflikteja. Kuolemantuomion kumoaminen on myös myönteinen asia. Rova Ashton, Irakin viranomaiset on vakuutettavaa tämän kuolemantuomion lakkauttamisesta. Eurojust ja Lexan hyvä kokemus irakilaisia on paljon naapurimaajassa, monet eivät voi palata sinne. Vuonna 2003 osallistuneet eurooppalaiset valtiot ovat vastuussa ja heidän on otettava lisäpakolaisia. Ihmisoikeustilanne ja naisten puolustaminen ja korruption torjunta ovat kaikki seikkoja, joiden kautta on toimittava. On tärkeää, että Euroopan unioni edustaa irakilaisten ja eurooppalaisten kansallisjärjestöjen välistä yhteistyötä. Vapaa ja dynaaminen yhteiskunta on ehdoton edellytys ähm, demokratian vahvistamiselle ja äh, Irakissa. La parola. Kiitoksia edustaja Poreba. Yksi minuutti. Pyydän, että luette puheenvuoroni hitaasti. Muussa tapauksessa tulkit eivät pysty teitä seuraamaan. Kiitoksia. Kiitos puhemies. Parlamentar Ashton, eidän sitoumuksenne ja tässä paikallahan on kuitenkin kuollut satoja sotilaita, myös puolalaisia sotilaita. Irakin tilanne on valitettava. Siellä on jätetty huomiota myös esimerkiksi kristilliset vähemmistöt. Luonnollisesti pientä edistystä on tapahtunut verrattuna aikaisempiin vuosiin, mutta yhä vielä kuulemme itsemurhaiskuista, jotka eivät tapahdu ainoastaan Irakissa, vaan aiheuttavat epävakautta koko alueella. Ja Irak on vain epävakautumassa esimerkiksi naapureiden vaikutuksesta, esimerkiksi Iran kuuluu näihin. Mikä kanta teillä on Iranin rooliin Irakissa? Pyytäisin, että olisitte hieman proaktiivisempi, mitä tulee esimerkiksi yhteistyöhön USA kanssa, niin että voitaisiin esimerkiksi estää Iranin sekaantuminen Irakin sisäisiin asioihin. Vain sillä tavalla on mahdollista vakauttaa koko alue. Grazie. La parola allun... Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Melanson, yksi minuutti. Madame la haute représentante. Rova korkea edustaja, emme ole yhtä mieltä optimistista Irakin tilanteen suhteen, emme myöskään koalition hyvistä teoista se johtuu sokeutumiseen, niin Irak valloitettiin valheellisten syiden perusteella jo kyskien joukkotuhoaseita. Näin 17 EU-maata 20 27 lähtivät hyökkäykseen. Maa on nyt täysin tuhottu ja jakaantunut uskonnollinen fanatismi on vallalla Iran puuttuu tilanteeseen, vaalit eh, viedään hyvin epäoikeudenmukaisesti ja säällittävällä tavalla eh, loppuun. Mitä teette, jotta saatte eh, pyydettyä tiliä niiltä mailta, jotka ovat valehdelleet ja jotka saattavat pian odot- aloittaa alusta uudelleen Jemenin tai jonkun muun maan kohdalla? Millä tavalla voimme tuomita kemiallisten ja ydinradiologisten asioiden käytöstä. Kuinka voimme varmistaa, että tällaisia asioita ei käytetä Afganistanissa, kun Irakin kohdallakin suljemme silmämme? La parola Kiitoksia seuraavaksi edustaja Provera, yksi minuutti. Grazie, Kiitoksia puhemies. Haluamme toivottaa onnea Irakin vaaleille. Se on nyt uusi askel kohti demokratiaa. Eivät ne varmaakaan ole vapaat, eivätkä oikeudenmukaiset, mutta varmastikin pientä edistystä tulee tapahtumaan. Talouden, kulttuurin ja rahoitusalan ja turvallisuusasioiden parantaminen ovat edellytyksiä demokratian kehittymiselle. Meidän on myös edistettävä maan instituutioiden jälleenrakentamista eri etnisten ryhm- ja uskonnollisten ryhmien yhdessä elo voi onnistua, mikäli instituutioita uudistetaan niin, että sovelletaan liittovaltiomallia, jonka kautta alueet saavat laajaa autonomiaa. Kurdistan on yksi esimerkki. Haluaisin tietää, mitä paronitar Ashton ajattelee tästä institutionaalisesta ähm, tilanteesta Irakissa. Kiitoksia sitten edustaja Svensson puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Nyt puhutaan luonnollisesti väkivaltaisuuksista ja kauheista tapahtumista Irakissa, mutta kyllähän siellä kuitenkin tapahtuu myös demokratisoitumista – Muistuttaisin teitä siitä, että paikallisvaaleissa viime vuonna 3900 naista haki valtaa arabimaassa. Eli oikeastaan Voisi sanoa, että kymmenen naista oli ehdolla jokaiseen paikkaan, ja tätähän voidaan pitää positiivisena varsinkin arabimaassa. Tämä antaa meille myös toiveita tämän vuoden parlamenttivaaleihin 7. maaliskuuta, varsinkin koska sunni muslimit osallistuivat paikallisvaaleihin. Mutta kuten sanottua kaksi viikkoa sitten, valtiollinen komissio kielsi 14 sunni poliittista puoluetta asettamaan ehdokkaita puolustusministeri, jo, puolustusministeri ja sunnimuslimien puheenjohtaja olivat tässä mukana. Irakin parlamenttivaalit ovat ratkaisevia maan tulevaisuudelle ja meidän täytyy tarkastella Irakin demokratisoitumista jatkossakin, varsinkin ottaen huomioon etninen ja uskonnollinen yhteenkuuluvuus. Haluaisin painottaa, että kysymys on siitä, että meidän tulee puhua selkeää kieltä siinä, millä tavalla kohdellaan eettisiä ja uskonnollisia vähemmistöjä Irakissa. Kuten sanoin, parlamenttivaarit ovat ratkaisevat, kun me katselemme Irakia jatkossa. Mitä EUn korkea edustaja on mieltä siitä, mitä EU voi tehdä, jotta Irakin tulevat vaalit olisivat sisällyttävät vaalit ja demokraattisemmat vaalit? Grazie. La parola al... Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Balcitis puolitoista minuuttia. Kiitoksia, rouva puhemies. Arvoisa korkea edustaja. Viime vuosina Euroopan unioni on lisännyt merkittävästi vaikutusvaltaansa Lähi-idässä, ja EU on ainakin hyvin paljon huomiota Irakkiin ja kansainvälisen yhteisön avulla Irakkiin pyritty viime vuosina jälleen rakentamaan ja varmistamaan maan turvallisuustilanne ja vakaus paikan päällä. Maan sisällä jatkuvasti ta- käydään poliittisia taisteluita, jotka kuitenkin estävät poliittisia uudistuksia monellakin alueella. Meitä huolestuttaa myöskin se, että 14 puoluetta on jätetty pois tulevista vaaleista. Demokratia, demokratian tie on pitkä ja kivinen. Sen vuoksi Euroopan unionin täytyy muiden kumppaneiden kanssa vaatia sitä, että kansainvälisiin kansainvälisiä velvoitteita ja ihmisoikeusvelvoitteita niin ikään kunnioitetaan. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä muiden kansainvälisten kumppaneiden kanssa maan tilanteen parantamiseksi. Viime viikolla kirjoitettu yhteistyö sopimus energia-alalla osoittaa, että Irak on kyllä sitoutunut kehittämään kumpaakin osapuolta hyödyttäviä suhteita. Irak on erittäin tärkeä maa strategiselta kannalta. Mikäli haluamme varmistaa energian saantivarmuuden maasta käsin. Meidän täytyy saman aikaan tarkastella maan poliittista ja taloudellista vakautta. Tällä hetkellä tilanne on tässä suhteessa kaikkea muuta kuin ruusuinen. Meillä on hyvin paljon vielä edessämme vaikeita aikoja Irakin suhteen, mutta uskon ja toivon, että korkea edustaja ja kansainvälinen yhteisö yhdessä voivat löytää ratkaisuja ongelmiin niin, että oikeusvaltio ja ihmisoikeudet voidaan ottaa tärkeäksi poliittiseksi pilariksi Irakin tulevaisuutta silmällä pitäen. Olla l'onorevole Czarneski. Kiitoksia sitten edustaja Czarnecki. Yksi minuutti. Saa, panisika komisarz. Puhemies, rouva varapuheenjohtaja. Haluaisin viitata siihen, että täällä voisi sanoa, että teidän puheenvuoronne sitä voitaisiin pitää optimismina mutta Euroopan äänestäjät odottavat enemmän ihan oikeutetusti. Ei ole kysymys ainoastaan siitä, mitä sanotaan, vaan myös siitä, mitä ei sanota. Ja teidän puheenvuorostanne puuttui asioita, jotka hyvinkin pitkälti vaikuttavat mielipiteeseen, ainakin minun kotimaassani. Ajattelen tässä esimerkiksi vähemmistön sortoa Irakissa ja erityisesti kristillisten vähemmistöjen sortoa ja vainoa. Edeltävä puhuja täällä jo puhuikin siitä, että Iran on myös sekaantunut Irakin sisäisiin asioihin. Irakin viranomaiset ovat myös hyödyntäneet Iranin sekaantumista. Minusta on todella tärkeää, että tätä painotetaan sen vuoksi, että Irakin viranomaiset saavat taloudellista apua Euroopan unionilta ja eivätkä sitten käytä sitä oikealla tavalla esimerkiksi pakolaisten tilanteen parantamiseksi. Grazie, iniziamo il catch. Kiitoksia. Seuraavaksi menettely ilman puhujalistaa. Edustaja Sonic, yksi minuutti. Dziękuję, pani przewodnicząca. Kiitoksia, rouva puhemies. Minä uskon, että Irakia voidaan pitää malliesimerkkinä siitä, miten voidaan murtaa tyrannin selkäranka. Meillä on kuitenkin erittäin vaikeita päätöksiä nyt edessämme, ja kun tarkastelemme Irakin viimeaikaista kehitystä, täytyy muistaa, että edelleenkin tuhannet ja tuhannet Yhdysvaltain armeijan puolalais alkuperää olevat sotilaat ovat menettäneet henkensä. Kuitenkin eh, meidän täytyy jatkaa edelleenkin maan rakentamista ja demokratian juurruttamista sinne. en voi jättää taistelua puolitiehen. Uskoakseni meidän täytyy nyt verrata siihen, että korkea edustaja ja koko Euroopan unioni tekee kaikkeensa – tilanteen edistämiseksi. Meidän täytyy pyrkiä vaikuttamaan asioihin kaikilla mahdollisilla rintamilla. On tärkeää myöskin, että surkeissa olosuhteissa elävät vähemmistöt saavat riittävän suojan. Parola all'onorevole Zemke per un minuto. Seuraavaksi edustaja Zemke, yksi minuutti. Bardzo chciałem podziękować. E, tak to się teraz zrobiło, że zabierałem głos. Haluaisin kiittää teitä eikä, kummallista, että nyt tässä puhuttiin juuri Puolasta, mutta on todellakin niin, että monet puolalaiset sotilaat ovat Irakissa ja antavat panoksensa turvallisuuden puolesta siellä. Voin vain tukea teidän kantainen arvon rouva. Tilanne Irakissa on hieman parantunut, mutta kaikki on siellä kuitenkin vielä aika heikolla pohjalla ja pyytäisin, että unioni tekisi seuraavaa. Ensinnäkin olisi hyvin tärkeää Irakin vakautukselle, että saataisiin ohjelma, jossa koulutetaan nuoria. Eihän siellä ole tarpeeksi ei insinöörejä, ei lääkäreitä eikä mitään, joten koulutus on tärkeää. Toinen kysymys liittyy niihin erilaisiin kulttuureihin, joita maassa on vallallaan. Ja äh, kulttuuria on tuettava. Kiitos. Perumi. Kiitoksia sitten Rybe, yksi minuutti. Ja, you, for president. Kiitos, äh, puhemies. Minun kysymykseni liittyy tähän äh, yhteisymmärryspöytäkirjaan, joka allekirjoitettiin energian alalta olisiko mahdollista, että teette yhteistyötä De Hychting tai Oettingerin kanssa ja veisitte asiaa eteenpäin? Minä uskon, että taloudellinen yhteistyö voisi tuoda enemmän vakautta Irakiin. Ja esimerkiksi jos me parantaisimme suhteita energia-alalla niin, että he voisivat toimittaa enemmän energiaa paremmin välinein, jota me voimme tukea taas täältä. Ja me voisimme ostaa sieltä enemmän energiaa ja silloin minä uskon, että tämä olisi tällainen äh, voittopuolinen tilanne molemmille osapuolille. Ja se olisi ehkäpä järkevää ottaa ensi viikkona esiin. Grazie. Eh, gli interventi sono terminati. Kiitoksia. Tähän ovat päättyneet puheenvuorot. Annan puheenvuoron nyt vielä komission jäsen Ashtonille. Olkaa hyvä. Uh, kiitos puhemies, arvoisat jäsenet. Kiitos jälleen kerran erittäin mielenkiintoisesta ja hyödyllisestä keskustelusta. Poimin sieltä vain muutaman selkeän seikan. Ne seikat, joista kaikkein eniten oltiin huolestuneita. Ensinnäkin on tärkeää, että jäsenetkin pitävät vähemmistön asemaa erittäin tärkeänä ongelmana. Yksi Tärkeä osa kumppanuusyhteistyösopimuksen alaista työtä on varmistaa se, että ihmisoikeudet asetetaan sopimuksen ytimeen. Meidän pitäisi nopeasti päästä allekirjoittamisvaiheeseen Irakin kanssa. Ymmärrän kyllä pyyntön, että varmistan kaikissa toimissa, että vähemmistöjen asema otetaan huomioon. Tämä on erittäin tärkeä kysymys. Yhdyn myöskin niihin kommentteihin, jotka, joita esitettiin kuolemantuomion suhteen. Tietystikin kuoleman, kuolemantuomio täytyy lakkauttaa kaikista niistä syistä, jotka tekin mainitsitte. Niin ikään meidän täytyy vahvistaa poliittista prosessia, niin kuin te totesitte. Tämä on merkittävä seikka myös. Kaikessa siinä, mitä me teemme, tämä täytyy muistaa. Meidän täytyy etenkin varmistaa, että kun maassa järjestetään vaalit, tulokset Toivottavasti ovat odotetut edustaja Kosta, herra Stevensonkin viittasivat seikkoihin, jotka liittyvät vaalilautakunnan päätökseen estää joitakin henkilöitä ryhtymästä ehdokkaiksi. Vaalia edeltävää prosessia ollaan paikan päällä seuraamassa ja siellä on myöskin valitusmenettely, johon ihmiset voivat tarttua. EU-missio meni paikan päälle ensi viikolla, kuusi viikkoa ennen vaaleja. Tämä mahdollistaa sen, että voimme läheisesti seurata jo vaalien valmistelua. Tämä on tietystikin erittäin merkittävää työtä ja mielenkiintoista sellaista. Toivomme ja luotamme siihen, että Irak varmistaa sen, että kaikki tahot pääsevät mukaan vaaleihin. Ymmärrän hyvin teidän huolenne. Lukuisat jäsenet ottivat esiin kysymyksen, joka liittyi energia-alan muistioon ja siihen, miten tärkeä asiakirja on kyseessä. Olemme täysin tietoisia siitä, että Irakin tilanteessa teemme yhteistyötä hallituksen kanssa ja olettaaksemme teemme yhteistyötä silloin koko maan kanssa, koska kyseessä on yhtenäinen suvereni valtio. Ymmärsin kyllä, mitä te ajatte takaa, herra Röövich. Te etenkin pohditte sitä, miten voitaisiin parantaa yhteistyötä ja edistää sitä. Totesin, että komissaari ehdokaskin on tähän viitannut. Olen tietoinen myöskin siitä, että turvallisuuskysymys täytyy ottaa huomioon ja myöskin kirkukin tilanne tässä suhteessa on erittäin tärkeä. Ja muutkin rajaselkkauskysymykset. Irakilla on tällä hetkellä erittäin suuria haasteita vielä edessään. Minä olen voimakkaasti sitä mieltä, että Irakin täytyy ratkaista itse nämä ongelmansa. Irakin oma tehtävä on hoitaa nämä konfliktit. Ilomielen on valmis tukemaan ja mainitsemaan myöskin Yhdysvaltain antaman tuen. Yhdysvallat on pyrkinyt merkittävällä tavalla myötävaikuttamaan vuoropuhelun syntymiseen. Varovaisesti voin ehkä ilmaista, että Tuskin ennen vaaleja kovinkaan pitkälle vuoropuhelussa vielä päästään kuitenkaan. Hieman enemmän vielä energialan yhteistyöstä. Katsomme, että energialan yhteistyö on osa kokonaisvaltaista integroitua Irakin energiapolitiikkaa. Kyse on energian saantivarmuudesta, energiatoimituksista Irakista Eurooppaan. Tietystikin kyse on myöskin uusiutuvan energian kehittämisestä, koska sillä varsinkin aurinko- ja tuulienergiaa voitaisiin käyttää hyväksi. Kyse on myöskin energiatehokkuuden parantamisesta Irakin sisällä. Toivoakseni yhteistyö, teknologia, teollisuus ja tuotekehityspuolellakin kehittyy tulevina vuosina. Huomautus on erittäin osuva. Hiljattain valtuuskuntan matka Irakkiin perotettiin. Herra Mayer, te viittasitte turvallisuushuoliin. Meidän täytyy pyrkiä parantamaan maassa valitsevia olosuhteita. Vaalitarkkailuryhmä, kun menee paikalle, mukana on myöskin parlamentin jäseniä. Tämä on tietysti erittäin tärkeä tapa osallistua vaaliprosessin valvontaan. Kuten totesin, hyvin pikapuolin sinne on menossa vaalitarkkailuryhmä. Mitä tulee joukkojen poisvetämiseen, presidentti Obama on todennut, että vuoteen 2010 elokuuhun mennessä kaikki taistelujoukot vedetään pois. Tämä tarkoittaa sitä, että pian vaalien jälkeen joukkojen poisvetäminen jo aloitetaan. Tämä on merkittävä tosiasia. Totesin jo aiemmin, että vaalien arviointiryhmä menee paikalle pian vaalien jälkeen ja toivottavasti silloin voidaan ratkaista ne seikat, jotka kollegat ottivat esiin. Basrakin osalta Usean otteeseen Irakia on muistutettu, muistutettu siitä, että tämä erittäin monimutkainen asia täytyy hoitaa sellaisena tavalla, että kaikkia kansainvälisiä lakeja ja normeja kunnioitetaan ilman, että ryhdytään väkivaltaisuuksiin. Mutta palatakseni vielä siihen, mistä aloitin. Minä olen optimistinen Irakin suhteen. Merkittäviä haasteita on vielä edessä. Ja oli aivan oikein, että muistutitte minua näistä haasteista. Kuitenkin, kun vaalit ovat edessä, nähdäkseni tässä yhteydessä meillä on mahdollisuus parantaa yhteistyötä Euroopan unionilla on tilaisuus viedä omia arvojaan ihmisten tietoisuuteen ja ilmaista, että olemme huolissamme ihmisoikeustilanteesta, vähemmistön oikeuksista ja myöskin kuolemantuomion asemasta maassa. Vahvan yhteistyön kehittäminen eri toimitusten suhteen auttaa meitä tekemään läheisempää yhteistyötä vielä hallituksen kanssa. Lisäksi hallituksen voidaan tehdä selväksi, mitä odotuksia meillä on mutta kuitenkin uskon ja toivon, että Irakin tulevaisuus on rauhanomainen demokraattinen. Meidän täytyy johdonmukaisesti tehdä työtä, jotta, työ, että, jotta tuo tavoite voi toteutua. Grazie, vicepresidente. La Kiitoksia, varapuheenjohtaja. Keskustelu on päättynyt. Istunto keskeytetään kello 21 asti.